Hyvät naiset ja herrat, hyvää huomenta. Istunto avataan. Ensimmäinen esityslista kohta tänään keskiviikkona on neuvoston ja komission julkilausumat. Eurooppa-neuvoston valmistelu 29.